laajempaa globaalia strategiamme tukea reilumpaa ja terveellisempää ja turvallisempaa planeettaa. Kiitoksia. Dank, Herr Martin. Kiitoksia kollega Martin. Sitten kehitysyhteistyövaliokunnasta kaksi puhujaa. Ensin kollega Katsmark, minuutti. Puhemies, hyvät kuulijat.